Menemme neuvoston ja komission julkilausumiin vapauden turvallisuuden ja koskevasta monivuotisesta ohjelmasta. 2010-2014 niin sanottu Tukholman ohjelma on siis kyseessä. Ja ensimmäisenä puheenvuoro neuvoston nimissä Rouva Askille. Olkaa hyvä. Herr talman för Europaparlament. Herra puhemies, Euroopan parlamentti, arvoisat äh, valiokuntien puheenjohtajat, parlamentin jäsenet. Eurooppa-neuvoston kokouksessa 10. ja 11. joulukuuta saatiin aikaiseksi, tulee esille uusi viiden vuoden työohjelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta. Tällainen on määrä hyväksyä. Sillä on määrä jatkaa nyt voimassa olevaa Haagin ohjelmaa, joka on vuodelta 2004. Tätä uutta ohjelmaa on edeltänyt pitkä valmisteluvaihe, joka käynnistyi yli kaksi vuotta sitten niin sanotuilla tulevaisuusryhmillä. Ohjelma rakentuu komission tiedonantoon, mutta siihen sisältyvät myös monet kansallisten parlamenttien näkemykset, yhtä lailla myös näkemykset kansalaisyhteiskunnalta, eri EU-elimiltä ja virastoilta, joita on saatu koko prosessin aikana. Ohjelma on tulosta tiiviistä yhteistyöstä ja neuvotteluista EU-jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös Euroopan parlamentin kanssa. Luonnollisesti Euroopan parlamentin suhtautuminen tulevaan yhteistyöhön on merkittävä, ei pelkästään ajatellen sitä vahvistunutta roolia, jonka parlamentti saa Lissabonin sopimuksen kautta aiemmista työohjelmista, Tampereen ja Haagin ohjelmasta, on otettu huomattavia askelia eteenpäin EU:ssa niin vapauden, turvallisuuden kuin oikeudenkin alueella. Siitä huolimatta EUlla on edessään haasteita, jotka meidän on ratkaistava yhdessä Euroopan tasolla. Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen antaa meille uusia mahdollisuuksia tähän ja uusi monivuotinen työohjelma eli Tukholman ohjelma perustuukin niille uusille mahdollisuuksille, joita Lissabonin sopimus meille antaa. Tukholman ohjelman visiona on turvallisempi ja avoimempi Eurooppa, jossa yksilön oikeudet säilytetään. Kansalaisten ja yksilöiden tarpeet on otettava aiempaa selkeämmin lähtökohdaksi yhteistyötä tehtäessä. Me työskentelemme kansalaistemme tehtävänannosta ja tulevassa EUn yhteistyössä on toimittava niin, että se tuntuu myös olevan kansalaisten asia sen on lähdettävä todellisista ongelmista ja sen on asetettava asian kuuluvia kysymyksiä. Sen on käynnistettävä sellaisia toimia, jotka antavat ihmisten arkielämään lisäarvoa. Tulevan yhteistyön tällä alueella on määrä saada aikaan parempi tasapaino niin, että luodaan yhtäältä turvallisempi Eurooppa ja toisaalta taas onnistutaan suojelemaan yksilön oikeuksia. Kansalaisen näkökulmasta äh, rikosten torjunta on äärimmäisen tärkeää. Kansalaiset odottavat, että EUn yhteistyön avulla voidaan helpottaa toimintaa rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, mutta kansalaiset odottavat myös oikeutta ja vapautta. Kuten olen aiemminkin Euroopan parlamentille korostanut, toimet, jotka pyrkivät saamaan aikaan enemmän turvallisuutta ja toimet, jotka pyrkivät luomaan oikeusvarmuutta ja takaamaan yksilöiden oikeudet, on sovitettava keskenään yhteen ja se on luonnollisesti myös mahdollista. Mitä tulee rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseen, haasteemme ovat melkoisia. Huumekauppa, ihmiskauppa, terrorismi ovat kaikki todellisuutta meidän mantereellamme samaan aikaan, kun olemme voineet nähdä uuden tyyppisen rikollisuuden nousevan esimerkiksi internetin kautta. Me emme enää voi jäädä kansallisten tai hallinnollisten rajojen eh, estämiksi, kun pyrimme tehokkaasti mahdollistamaan lainvalvontaviranomaisten työskentelyn me olemme saaneet aikaan edistystä rajat ylittävässä hallinnollisessa yhteistyössä, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, jotta saamme aikaiseksi tehokasta eurooppalaista poliisi- ja rikosasioiden yhteistyötä. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Hyvin kehittynyt poliisiyhteistyö, tehokas tiedonvaihto ja kokemusten vaihto ja hyvin kehitetyt työmetodit ovat perustavanlaatuisia näiden ongelmien ratkaisemisessa. Oleellinen osa rikosten torjuntaa on luonnollisesti tehokas, tarpeisiin sovitettu tiedonvaihto. Euroopan tasolla tarvitaan jonkinlaista standardointia tarpeiden mukaisesti sovitettuna ja tehokasta tiedonvaihtoa. Samaan aikaan on kuitenkin äärimmäisen tärkeää varmistaa se, että tiedonvaihdossa noudatetaan hyvin perustavanlaatuisia tietosuojavaatimuksia ja yksityisyyden vaatimuksia niin, että ei kerätä enempää tietoa kuin on tarpeen eikä myöskään varastoida sitä. Meidän on luotava turvallinen varma Eurooppa, jossa rajat ylittävää rikollisuutta torjutaan tehokkaasti samaan aikaan, kun henkilön integriteettiä kunnioitetaan. Tämä on mahdollista ja tarpeen. Kyse on siitä, että saadaan aikaan oikea tasapaino eri ponnistusten välillä. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen on jatkossakin oltava perustekijä oikeusyhteistyössä, jotta jäsenvaltiot voivat tunnustaa toisen jäsenvaltion tuomareiden päätökset, tarvitaan myös halua vastavuoroisesti tunnustamiseen. Tämä on ennen kaikkea kansallisten viranomaisten välisen luottamuksen kysymys, mutta liittyy myös siihen, miten kansalaiset luottavat annettuihin päätöksiin. Yksi tapa lisätä tätä luottamusta on lisätä tietoa vastavuoroisesti eri oikeusjärjestelmistä. Tämä voi tapahtua eri koulutusohjelmien, vaihto-ohjelmien kautta, vahvistamalla olemassa olevia verkostoja ja luomalla tehokkaita arviointimekanismeja. Mutta ehkä kaikkein tärkein luottamusta luova toimi olisi taata tietyt minimioikeudet riippumatta siitä, missä kansalainen Euroopan unionissa on. Kyseessä ovat yksinkertaiset seikat, kuten esimerkiksi se, että saa ymmärtämällään kielellä tietää, mistä syytetään, mitkä ovat epäilyn tai rikoksen uhrin oikeudet oikeuskäsittelyssä. Ja onkin ilahduttavaa, että neuvostossa on voitu sopia suunnitelmasta, joka liittyy oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviin oikeuksiin niin epäiltyjen kuin todistajienkin kohdalla. Tämä on mahdollisesti tulossa osaksi Tukholman ohjelmaa. Uskon, että näin käy. Tukholman ohjelmassa pitää olla myös selkeästi esillä rikosten uhrien näkökulma. Ihmiset, jotka joutuvat rikoksen uhriksi omassa valtiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa, ansaitsevat saada tarvittavat tiedot kielellä, jota he ymmärtävät. Heille on annettava riittävästi tukea, tietoa ja suojaa niin rikosasiain oikeudenkäyntimenettelyn aikana kuin ennen sitä ja sen jälkeenkin. Lisäksi olisi saatava riittävä korvaus vahingoista tai menetyksistä, joita on kärsitty. Lopuksi muutama sananen vielä yksityisoikeuden alan kysymyksistä, jotka koskettavat kaikkien yksilöiden arkia. Yksi tällainen konkreettinen seikka on Bryssel 1-asetus, joka koskee muiden jäsenvaltioiden tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Nämä ehkä kuulostavat hyvin teknisiltä kysymyksiltä, mutta ne ovat äärimmäisen merkittäviä yksilöiden kannalta. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on niin sanotun eksekvatuurimenettelyn täytäntöönpanomääräysmenettelyn poistaminen. Tänä päivänä jokin toisen jäsenvaltion päätös voidaan panna täytäntöön toisessa vasta, kun on annettu tälle lupa. Se vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Olemme panneet merkille, että tämän eksekvatuurimenettelyn poistamiselle on olemassa laaja tuki, mutta siihen on liitettävä oikeudenkäyntimenettelyä koskevat takeet ja sovellettavaa lakia koskevat määräykset. Tässä joitakin niistä tärkeistä kysymyksistä, joita Ruotsi ja monet muutkin jäsenvaltiot ovat kaudellamme ottaneet esiin. Kiitän teitä huomiostanne ja mielenkiinnolla odotan kommenttejanne ja kysymyksiänne, mutta haluaisin vielä antaa puheenvuoron myös ministerikollegalleni Tobias Billströmille, joka esittelee joitakin turvapaikkaan ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, äh, sellaisia, jotka ovat merkittäviä tulevan Tukholman ohjelman kannalta. Tobias, ole hyvä. Eh, Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin aluksi kiittää Euroopan parlamenttia erittäin hyvästä yhteistyöstä Euroopan eh, turvapaikka tukiviraston osalta. Joitakin muotoseikkoja on vielä selviteltävä, mutta mutta muutoin ehdot täyttyvät, jotta tämä virasto voi pian käynnistää työnsä. Neuvosto on suhtautunut hyvin myönteisesti rakentavaan yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Tämän avulla on päästy tulokseen ja on hyvä lähteä tästä tiiviistä yhteistyöstä, jota teemme vielä lisää Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan. Me olemme voineet saada aikaiseksi nopean päätöksen tästä virastosta ja se on hyvä esimerkki tehokkaasta ja hyvin toimivasta yhteispäätösmenettelystä. Se, mistä täällä tänään keskustellaan, on tietysti uusi viisivuotinen ohjelma oikeuden ja sisäasioiden alalla. Aluksi haluaisin todeta, että aika paljonkin on tapahtunut EU-ssa turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä viime vuosina. Me olemme esimerkiksi tehneet päätöksiä yhteisestä lainsäädännöstä koskien yhteisen maahanmuuttopolitiikan perusteita ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän perusteita. Nämä ovat tavoitteita, jotka muuten asetettiin aiemmissa työohjelmissamme, Tampereen ja Haagin ohjelmissa. Ja kun neuvosto viime vuonna hyväksyi eurooppalaisen turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksen, saatiin tälle politiikan saralle uutta vauhtia. Nyt on aika jatkaa politiikan kehittämistä tällä alueella. Lähtökohtana työssämme on se, että lähdetään hyvin hallitusta maahanmuutosta, joka voi vaikuttaa myönteisesti kaikkiin toimijoihin sekä yksittäisiin jäsenvaltioihin että EU-hun kokonaisuutena, mutta myös lähtömaihin ja yksittäisille maahanmuuttajille. Se voi olla hyödyksi, jos me aiomme täyttää Lissabonin strategian tavoitteen, että EUsta tulee dynaaminen, kilpailukykyinen talousalue, on meidän mitä todennäköisimmin avattava ovemme työ maahanmuutolle enemmän kuin tähän asti, ei vähiten ajatellen väestökehityksen haastetta, jonka kohtamme. Pitää korostaa kuitenkin maahanmuuton kansainvälistä ulottuvuutta. Se edellyttää parempaa yhteistyötä lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa. Ja se on vain yksi lähtökohta Tukholman ohjelmassa välineet, joita on jo kehitetty, esimerkiksi liikkuvuuskumppanuus, ovat sellaisia, joita pitäisi kehittää ja vahvistaa strategisella tavalla. Pitää yhdistää paremmin maahanmuutto ja kehittäminen ja saada aikaiseksi kunnon toimia, joilla voidaan hyödyntää maahanmuuton myönteisiä seuraamuksia kehityksen kannalta. Tukholman ohjelmaa työstettäessä on käynyt selväksi, että jäsenvaltioiden on yhdessä koordinoidulla tavalla työskenneltävä laitonta maahanmuuttoa vastaan. Yksi merkittävä tekijä tässä on äh, tehokkaan palauttamispolitiikan kehittäminen. Ei ole epäilystäkään siitä, että Frontexilla on tärkeä tehtävä täytettävänään tässä yhteydessä ja on selvää, että jäsenvaltiot haluavat vahvistaa Frontexia. Ja on myös äh, vahvistettava yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa. Haluan kuitenkin korostaa, että työ laitonta maahanmuuttoa vastaan on tärkeää tehdä tasapainoisesti niin, että turvallisuuden pohjalta lähtevät toimenpiteet joilla pyritään puuttumaan laittomaan maahanmuuttoon, eivät kohdistukaan EU-hun suuntautuvaan lailliseen maahanmuuttoon estä esimerkiksi turvapaikanhakijoita tai häiritse turvapaikkamenettelyä haavoittuneiden, haavoittuvaisimpien ryhmien riskit on minimoitava. Ja sitten kysymys solidaarisuudesta ja vastuunjaosta nousee myös esille Tukholman ohjelmassa. Tähän ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Meidän lähtökohtanamme on, että pitää saada aikaiseksi laaja-alaisia kestäviä ratkaisuja. Pitää lähteä kattavasta suhtautumisesta siirtolaisuuteen. On tunnustettava, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa on ratkaisevaa. Tarvitaan jonkinlainen solidaarisuusmekanismi, jotta voidaan auttaa sellaista jäsenvaltiota, johon kohdistuu aivan erityinen paine tai johon suuntautuu suhteettoman suuri osuus turvapaikanhakijoita. Jäsenvaltioiden on jatkossakin saatava tukea kapasiteettien kehittämiseen. Frontexia on vahvistettava ja sille on annettava suurempi rooli e, siirtolaisten palauttamisessa. Tavoitteenamme on, että toimimme paremmin solidaarisuutta osoittaen sekä suhteessa muihin jäsenvaltioihin että kolmansiin maihin. On kuitenkin oltava selvillä siitä, että tarvitaan kattava lähestymistapa, joka on kestävä sekä lyhyellä pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että Tukholman ohjelmassa vahvistetaan aiemmat tavoitteet luoda yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä vuoteen 2012 mennessä. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän selkärankana olisi se, että yksittäinen turvapaikanhakija saa yhtä hyvän kohtelun ja hänen hakemuksensa arvioidaan samoilla kriteereillä riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon hän saapuu. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan hyvin toimivaa käytännön yhteistyötä. Ja tässä turvapaikkavirastolla onkin tärkeä roolinsa. Eräs toinen tärkeä piirre yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä on niin sanottu ulkoinen ulottuvuus ja tarkoitan tässä ennen kaikkea pakolaisten uudelleen asuttamista kyse on kolmansien maiden pakolaisista. Komissio on äskettäin e- tehnyt ehdotuksensa yhteisestä asutusohjelmastaan ja useimmat jäsenvaltiot haluaisivat, että tämä heijastuisi jollakin tavalla myös Tukholman ohjelmassa. Meidän on siis määrä saada aikaan yhteinen turvapaikkajärjestelmä vuoteen 2012 mennessä, mutta se edellyttää sitä, että sekä neuvosto että parlamentti työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Lainsäädäntöehdotteita, ehdotuksia on tehty, ne ovat pöydällä ja meidän nyt ennen kaikkea edettävä niiden parissa. EUn sisäinen työ oikeus- ja sisäkysymyksissä ja unionin ulkosuhteet ovat yhteydessä toisiinsa ja tämä on käynyt entistäkin selvemmäksi, ei pelkästään turvapaikka- ja siirtolaisuus maahanmuuttopolitiikassa. EUn roolia globaalina toimijana tällä alueella on vahvistettava ja on keskityttävä ennen kaikkea kumppanuuteen ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Sisä- ja oikeusasiat ovat EUn ulkosuhteissa vielä kehitettävä alue. Tässä siis puheenjohtajamaan tärkeimmät luonnahdinnat Tukholman ohjelmaa varten. Me olemme nyt hyvin tehokkaassa neuvottelujen viime vaiheessa ja toivomme, että tämä ohjelma saadaan hyväksyttyä muutaman viikon sisällä. Lopuksi vielä muutama sananen Lissabonin sopimuksesta. Uusi sopimus tuo muassaan monia muutoksia turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueella edellyttäen, että joitakin olemassa olevia oikeusvälineitä muutetaan tämä tavallinen lainsäädäntömenettely, joka otetaan käyttöön, tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti saa vahvemman roolin monen eri alueen lainsäädäntöprosessissa. Ministeri Ask ja minä odotamme mielenkiinnolla tiiviimpää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja uskon, että myös kansalliset parlamentit uusine merkittävine tehtävineen ovat tärkeitä demokraattisen valvonnan parantamisessa koko tällä alalla. Kiitokset ja aivan kuten kollegani Beatrice Ask jo totesi, me odotamme mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Kiitoksia, herra Billström. Sitten komission puolesta komission jäsen Bahu, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Näiden erinomaisten puheenvuorojen jälkeen, Beatrice Askin ja Tobias Billströmin puheenvuoron jälkeen, minä tulen keskittymään olennaiseen. Ensinnäkin kiitän puheenjohtaja Valtiota tästä panoksesta ja siitä, että se on tehnyt komissiolle tämän tiedonannon ja kuitenkin pitänyt yllä Tukholman ohjelman hengen ja asettanut kansalaiset näiden toimenpiteiden ytimeen. Me toivomme, että tämä teksti, joka pitäisi hyväksyä seuraavassa neuvostossa ja sitten Eurooppa-neuvostossa joulukuussa. Toivomme, että se on kunnianhimoinen tasapainoinen teksti, joka ilman muuta heijastaa uutta toimielinten välistä tasapainoa. Nyt teistä tulee lainsäätäjiä lähes kaikilla. Donc, euh, c'est vrai que c'est kaikilla sisä- ja oikeusasioiden aloilla yhdessä muiden toimielinten kanssa. Ja tämä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentin toimivaltuudet ja valta kasvaa sekä päätösten teossa, mutta myös kansallisten parlamenttien voimakkaampaa kontrollia heidän hallituksiinsa nähden. Tämä on tietysti suuri mahdollisuus sisä- ja oikeusasioille tämä parlamenttien yhteinen toiminta. Prioriteetit, jotka teidän päätöslauselmassanne tulevat esille, ovat seuraava teemani. Te panostatte ja painotatte perusoikeuksia ja aivan oikein korostatte liikkumisvapautta, joka on todellakin erittäin keskeinen seikka, jota ei voi tietenkään todellakaan kyseenalaistaa perusoikeuksista meillä on Lissabonin sopimuksen myötä kaksi suurta edistysaskelta. Toinen on perusoikeuskirja, joka muuttuu sitovaksi, ja sitten myös Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimukselle myös avataan tie tätä kautta. Kuten päätöslauselmassa sanotaan, meidän täytyy päästä täydelliseen tietoturvaan, joka ottaa huomioon teknologisen esityksen, ja komissio tuleekin antamaan tiedon annon vuonna 2010 tästä asiasta. Uskoakseni myös meidän on katettava kaikki unionin politiikat tämän tietoturvan osalta te korostatte lasten suojelua ja eh, Ruotsin puheenjohtajakauden aikana me olemmekin viettäneet eh, lapsen kansainvälistä lapsen, lasten oikeuksien julistuksen 20. vuosipäivää. Euroopan unionin täytyy olla etulinjassa tässä kysymyksessä yhä edelleen ja juuri siksi me tulemme esittämään toimintaohjelman eh, alaikäisiin liittyen, siis alaikäisiin, jotka eivät ole aikuisen seurassa 2010 vuodessa. Samanlaista toimintavalmiutta Ruotsin puheenjohtajavaltio on osoittanut syrjintää, syrjinnän vastaisessa taistelussa ja naisen ja, naisten ja miesten tasa-arvon puolustamistyössä. Olen iloinen myös siitä, että tässäkin kohtaa kansalaiset ovat toiminnan ytimessä. Vapaa liikkuvuus, äänestysoikeus, konsulisuojelu, kaikki tämä on ohjelmassa mukana ja tulee, tulemme saamme mahdollisuudet panna kaiken tämän täytäntöön. Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden kansalaisaloitteisiin. Ja tässä kohtaa komissio on juuri julkistanut vihreän kirjan ja tulee esittämään ehdotuksen 2010, vuoden 2010 aikana tästä asiasta järjestettävien kuulemisten tulosten seurauksena. Kuten rouva ministeri Beatrice Ask juuri sanoi, me tarvitsemme toimia, jotka, joiden kautta jäsenmaiden tuomarit jakaisivat saman eurooppalaisen tuomitsemiskulttuurin. Ja tämä vaatii koulutusta, jatkokoulutusta. Ja me olemme sitoutuneet Tukholman ohjelmassa siihen, että vähintään puolet Euroopan unionin tuomareista ja yleisistä syyttäjistä ovat osallistuneet Euroopan tason koulutukseen tai vaihtoon jonkun toisen jäsenmaan kanssa. Te Korostatte myös saatavuusperiaatteen tärkeyttä, sitä, että jokaisella pitää olla pääsy oikeuden ääreen. Painotatte uhrien suojelua, esimerkiksi kotiväkivallan tai terrorismin uhrien suojelua, ja komissio tulee tästäkin asiasta esittämään ehdotuksia – ja käyttämään hyväksi Lissabonin sopimuksen avaavia, avaamia mahdollisuuksia ensi vuonna. Mitä tulee turva, turvallisuus osa-alueeseen, te korostatte, että maailmanlaajuinen strategia on äärimmäisen tärkeä, kun puhutaan rajaturvallisuudesta. Ja kuten ministeri Ask sanoi, Tukholman ohjelma nimenomaan sisältää todellisen sisäisen turvallisuuden strategian, jossa on, joka tietysti noudattaa perusoikeuksia ja joka täydentää ulkoisen turvallisuuden strategiaa. Tämä maailmanlaajuinen sisäisen turvallisuuden strategia lepää poliisiyhteistyön ja oikeusyhteistyön, rikosoikeudellisen yhteistyön varassa, kuten myös sen varassa, että Euroopan alueelle on pääsy. Kuten Tobias Billström erittäin hyvin juuri selitti, maahanmuuttopolitiikan täytyy olla osa pitkän tähtäimen visiota ja jotta voimme optimoida, jotta voimme optimoida maahanmuuttajien panoksen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Meidän täytyy laillisille maahanmuuttajille antaa selkeä status ja meidän täytyy myös pyrkiä rajoittamaan laitonta maahanmuuttoa ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Ja totean vielä, että tämä globaali lähestymistapa mahdollistaa kehityksen ja maahanmuuton linkittämisen. Mitä tulee pakolaisuuteen, olen erittäin samaa mieltä siitä, kun vetoatte jäsenmaiden todelliseen solidaarisuuteen. Euroopan unionin täytyy muuttua yhteiseksi solidaariseksi turva-alueeksi, joka perustuu perusoikeuksien ja korkeiden suojelustandardien kunnioittamiseen ja pakolais pakolaisuuden, pakolaisuutta täytyy tarjota pakolaistatusta kaikissa Euroopan maissa samoilla kriteereillä. Solidaarisuus jäsenmaiden välillä on tärkeä tässä ja erityisesti ne, jotka vetoavat pakolaisuussäädöksiin, heidän täytyy saada täysi hyöty näistä. Vapauden ja turvallisuuden alueella pitää olla myös tärkeä, keskeinen ja voimakas ulkoinen ulottuvuus toisin sanoen tärkeä sija Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Te mainitsette päätöslauselmassa useita kertoja monitoroinnin tärkeyden ja arvioinnin tärkeyden. Me olemme tästä täysin samaa mieltä. Meidän täytyy rajoittaa poliitikkoja politiikkojen ja normien välistä kuilua. Meidän täytyy saada se pienemmäksi ja meidän on myös pohdittava sitä, mikä on mahdollisten lainsäädäntöehdotusten vaikutus kansalaisiin. Meidän on myös parannettava arvioinnin ja mm, käyttöönotettujen instrumenttien arvioinnin laatua. Komissio on täysin sitoutunut Tukholman ohjelmasta käytäviin neuvotteluihin ja sanoinkin jo kuinka tyytyväinen olen ollut Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa käytyyn yhteistyöhön. Me olemme todella erittäin vakavaa ja, ja, ja tukevaa työtä saaneet aikaiseksi puheenjohtajavaltion kanssa ja näinä viime hetkinä jotka vielä erottavat meidät Tukholman ohjelman hyväksymisestä Eurooppa-neuvostossa. Kiitän teitä erittäin sydämellisesti juuri siksi ja äh, tulen myös kuuntelemaan teitä erittäin suurella mielenkiinnolla. Kiitoksia parlamentille. Kiitoksia herra komission jäsen ja sitten menemme ryhmien puheenvuoroihin. Ensin edustaja Weber kaksi minuuttia EPPn puolesta. Arvoisa puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät ministerit. Hyvät kollegat, olen ollut täällä parlamentissa nyt jo viisi vuotta ja työskentelen sisä- ja oikeusasioiden parissa. Ja tämä on ilon päivä, kun voimme tänään keskustella seuraavan viiden vuoden ohjelmasta. Ja Euroopan parlamentti on tasa-arvoisena äh, yhteislainsääntäjä ja voimme keskustella tästä aiheesta. Me keskustelemme aiheesta, joka liikuttaa kansalaisia, jos kansalaiset haluavat vastauksia ja haluavat enemmän Eurooppaa kaikissa aiheissa näin ei ole, mutta tässä tapauksessa näin on. Kansalaiset vaativat meiltä vastauksia, joten haluaisin lyhyesti kuvailla sitä muutosta, joka syntyy uudesta pohjasta ja uusista aiheista. Ensinnäkin yhteistyö neuvoston kanssa. Meillä on täällä aina neuvoston edustajia, kun he mm, ovat puheenjohtajia, sanovat, että kun että parlamentin kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää, mutta sitten kun he eivät enää ole puheenjohtajia, niin tämä ymmärtämys vähenee. Emme voi enää hyväksyä sitä, että Swift, kuten Swiftissä neuvosto luo faktoja, vaikka me emme olekaan yhteispäätösmenettelyssä mukana. Tämä ei tulevaisuudessa enää voi olla näin, ja tämä oli huono esimerkki toimielinten välisestä yhteistyöstä. Hyvät kollegat, meidän täytyy olla ideoiden Ähm, luojia. Tällä tavoin meillä on nyt mahdollisuus tehdä lainsäädäntöehdotuksia. Meidän ei tarvitse ainoastaan enää vedota, vaan me voimme esimerkiksi Frontexin suhteen tehdä ehdotuksia. Meillä on tämä mahdollisuus. Meidän täytyy olla myös äh, vakavasti otettava kumppanuus, kumppani, eikä ainoastaan mm, esittää toivomuksia ja ottaa kansalaisjärjestöjen kantoja, vaan meidän täytyy ottaa, olla todellakin vakavasti otettava äh, kumppani. Ja tois, lisäksi meidän on otettava toissijaisuusperiaate vakavasti. Meidän on huomioitava, mitkä kysymykset voidaan paremmin ratkaista kansallisella tai paikallisella tasolla. Nämä ovat minulle tärkeitä aiheita seuraaviksi vuosiksi. EPP olisi toivonut Tukholman ohjelmasta vielä kunnianhimoisempaa, mutta tämä päivänä voimme iloita tästä uudesta vaiheesta ja nyt meidän on ryhdyttävä töihin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Weber, seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Rova Flasikova, Benova, yksi minuutti, olkaa dôležitým krokom k úspešnosti celej tejto iniciatívy hyvät kollegat tärkeä askel tämän äh, aloitteen menestyksen tiellä oli lissabonin sopimuksen hyväksyminen. se vahvistaa euroopan unionin sisältä mutta se tulee vahvistamaan sitä myös maailmanlaajuisesti. ja Yhteistyön kautta kolmannessa pilarissa Euroopan unioni tulee olemaan avoimempi ja yhteistyökykyisempi. Tärkeää on varmistaa avainkysymykset ja vastuut ja saada aikaan ja parantaa olemassa olevia lainsäädäntövälineitä, kun on kyse kansalaisten perusoikeuksista ja velvollisuuksista. Tukholman ohjelma korostaa näitä kysymyksiä erityisesti oikeus- ja eh, turvallisuuskysymysten puitteissa. Meidän on parannettava pääsyä oikeus, eh, oikeuteen ja parannettava poliisiyhteistyötä ja turvallisuutta koko Euroopassa. Tällä tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää kaikkia esittelijöitä ja puhe- kiittäisi puheenvuorosta puhemies. Kiitoksia Rova Flasikova. Seuraavaksi Alderyhmän puolesta edustaja Hennis Plashart. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitokset. No selvästikin voin nyt tehdä yhteenvedon Alden kannalta tärkeimmistä seikoista, tai voisin vetää yhteen tuosta 27 sivusta ne tärkeimmät, mutta enpä lähde niin tekemäänkään. Kerron teille seuraavan jutun. British Airwaysin lennolla Etelä-Afrikasta äh, valkoihoinen brittinainen huomasi, että hänet on istutettu laitettu istumaan mustan miehen viereen. Hän vetosi lentoemäntään ja sanoi, että ettekö näe mikä on tilanne. En voi istua tämän kammottavan otuksen vieressä. Etsikää minulle jokin toinen paikka. Ja muutaman minuutin kuluttua lentoemäntä palasi ja ilmoitti, että valitettavasti tämä turistiluokka on täynnä. Minä olen keskustellut tästä asiasta ja tuo bisnesluokkakin on täynnä, mutta ensimmäisessä luokassa olisi kyllä yksi paikka. Ennen kuin tämä eteläafrikkalainen rouva ehti vastata, lentoemäntä jatkoi, että tällainen upgradeaus on aika epätavallista, mutta näissä olosuhteissa kapteeni oli sitä mieltä, että on aika kammottava joutua istumaan tällaisen hirvittävän yksilön vieressä. Ja sen jälkeen lentoemäntä kääntyi tuon eteläafrikkalaisen naisen vieressä istuvan mustan miehen puoleen ja sanoi, hyvä herra, jos haluatte kerätä tavaranne, teille on paikka ensimmäisessä luokassa koneen etuosassa. Ympärillä istuvat matkustajat osoittivat suosiotaan, kun muista mies nousi ja käveli ensimmäiseen luokkaan. No, mitenkä tämä sitten liittyy meihin? Katsommeko me muita itseämme huonommiksi? Tämä valkoinen eteläafrikkalainen rouva järkyttäisi meitä kaikkia, mutta tämä oli tietysti kärkevä esimerkki. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jotkut kollegoistamme Euroopan parlamentissa valitettavasti myös, mutta ennen kaikkea neuvostossa ymmärtävät hyvin, mitä minä tässä yritän sanoa. ALDE, oma ryhmäni, uskoo vakaasti Eurooppaan, jossa ihmiset voivat olla yhtäläisesti kohdeltuja uskoa siihen. Sen on perustuttava yhtäläisiin oikeuksiin, demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja todelliseen tasa-arvoon kaikkien välillä. On korkea aika puuttua kaikkeen syrjintään, tapahtui se miltä perustalta tahansa, mukaan luettuna myös sukupuolisen suuntautumisen pohjalta tapahtuva syrjintä. Kiitos rouva Hennis Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Albrecht. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me täällä Euroopan parlamentissa kysymme itseltämme, miten oikeastaan on mahdollista, että me täällä puhumme päätöslauselmasta, joka koskee ohjelmaa, joka on kauan sitten mennyt jo ohi, koska vasta eilen eh, Ruotsi puheenjohtajavaltiona esitti aivan uuden version tästä Tukholman ohjelmasta, joka on erittäin, sisältää erittäin paljon muutoksia. Ja oletan, että suurin osa tästä parlamentista ei ole vielä tuota uutta versiota lukenut. Ja tämä on kyllä eh, tilanne, jota on mahdoton hyväksyä tulevaisuudessa tämä toimintatapa parlamentin sisällä, joka johti tähän päätöslauselmaan, on ollut erittäin kaoottinen ja epätransparentti pienet ryhmät jäivät ulkopuolelle tästä päätöslauselman työstämisestä ja eh, tarkistusten määrä eri valiokunnissa eh, kyseenalaisti eh, päätöksenteon demokraattisuuden. Siksi pyytäisin teitä antamaan meille anteeksi sen, että me tulemme vaatimaan pitkää riviä split voteja Eli nyt parlamentin on kyllä syytä miettiä, miten se toimii yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa ja komission kanssa. Mitä Tukholman ohjelmasta vielä pari sanaa. Aivan varmasti monet tämän työohjelman seikat edustavat edistystä. Esimerkiksi kansalaisoikeuksien alalla me vihreät näemme hyviä alkuja tulevia vuosia ajatellen. Mutta kun puhutaan siitä, mikä on kansalaisten ja nimenomaan naispuolisten kansalaisten suhde valtioon, niin siinä suhteessa tämä ohjelma on erittäin epätyydyttävä. Sama koskee pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa, kuten myös kansalaisoikeuksia ja tietoturvaa. Tässä Euroopan turvallisuuden tarve asetetaan ihmisoikeuksien ja vapauksien edelle. Enemmän vapautta Eurooppaan oletetaan, että se tarkoittaa aina vähemmän turvallisuutta, mutta minä kysyn nyt teiltä, missä oikeastaan tämän Eurooppa-idean perustava myytti, mihin se on kadonnut? Tässä nyt pelotellaan ihmisiä, ei nimittäin sellaista pelkoa, jota tässä ohjelmassa kuvaillaan pelkoa terrorismia vastaan tai järjestäytynyttä rikollista vastaan, vaan pelkoa meidän kanssa ihmisiämme kohtaan, niitä kohtaan, jotka haluavat tulla Euroopan ja ennen kaikkea kaikkea sellaista kohtaan, mikä tuntuu meistä jollakin tavalla vieralta. Tukholman ohjelma ja valitettavasti myös tämä päätöslauselma tekevät linkittävät ulko- ja sisäpolitiikan toisiinsa ja edistävät kaikkien ihmisten valvontaa Euroopassa ja tekevät Euroopan pääsyn Euroopan ulkorajoilla entistä vaikeammaksi. Euroopan täytyy vihdoinkin saada tämä trendi hyvästellyksi ja kyseenalaistaa tämä väärä kehitys, joka on ollut viime vuosille leimallista. Lopuksi haluan vielä sanoa, että tähän kuuluu myös se, että joskus voi itse tietoisesti nousta pystyyn ja puhua oman vakaumuksensa puolesta. Esimerkiksi silloin, kun on kyse siitä, miten meidän pitää käsitellä SWIFT-sopimusta sopimusta. Miksi me turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja SWIFT-sopimuksissa nyt uudestaan seuraamme USAn esimerkkiä ilman mitään kunnon perustaa ja keskustelematta tästä asiasta perusteellisesti? Ja miksi me annamme yhä uudelleen neuvoston antaa meille parlamenttina neuvoja? Minun mielestäni meidän täytyisi parlamenttina pohtia näitä asioita vakavasti. Meidän täytyy ihmisoikeuksien ja vapauksien puolesta puhua ja eh, toivon, että äänestätte kaikkien meidän tarkistustemme puolesta. Tällaisena me emme voi äänestää tämän päätöslauselman puolesta vihreänä ryhmänä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Albrecht. Seuraavaksi annan puheenvuoron ECR-ryhmän edustajalle herra Kirkhopeille. Kaksi minuuttia. Uh, Puhemies, hyvä komission jäsen. Päätöslauselmaehdotus, johon viittaamme tässä keskustelussa, on erinomainen esimerkki Euroopan parlamentista pahimmillaan. Äh, arvostan esittelijöiden kovaa työtä ja heidän ajatellen hyviä tarkoitusperiään. Se, että 27 sivun tekstin on yritetty ottaa mukaan kaikki, tekee tästä päätöslauselmaluonnoksesta sekavan ja paljon vähemmän arvokkaan kuin mitä Tukholman ohjelma ja Ruotsin puheenjohtajakausi ansaitsisi. Meillä olemme myös solidaarisia maahanmuuton suhteen ja korruption torjunnan suhteen, mutta tämä ei pitäisi kuitenkaan mennä kansallisen suverenisuuden kustannuksella. Vuonna 50, vuoden 1951 YK on pakkolaisyleissopimuksen täytäntöönpano ympäri Eurooppaa olisi paras tapa ja meillä täytyisi olla todellinen oikeus sisäasioiden lähestymistapa tiedon käytöstä, johon perustuu myös kunnolliseen tietosuojaan, avoimuuteen. Me myös tuemme vastavuoroista tunnistamista ja vapaa liikkuvuus pitäisi olla eh, mahdollista kaikille kansalaisille, mutta tämän liikkuvuuden väärinkäytöstä täytyy valvoa tiukoin eh, rajavalvonnan. Tietojen vaihto auttaa terrorismin torjunnassa. Me tuemme myös EUn järjestäytynyt rikollisuuden strategiaa se, että takavarokoidaan rikollisessa toiminnassa harjoitettu saatuja tuloja, mutta me emme voi tukea sellaisia kysymyksiä, joilla rikotaan kansallista suverenisuutta, jos ne eivät tuo parempaa yhteistyötä. On hiukan ironista, että vaaditaan pakollista solidaarisuutta. Solidaarisuus on asia, joka, joka tarjotaan vapaaehtoisesti, se ei voi olla pakollista. Ruotsin puheenjohtajavaltio ja tässä päätöslauselmassa myös on hyviä ehdotuksia, mutta kuten yleensä me luomme tällaisia valtaisia joulukuusia, joissa on kaikkea, mutta siksi hyvin vähän vaan voidaan saavuttaa. Kiitoksia herra Kirkhope. Sitten GUE-ryhmän puolesta edustaja Ernst, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Meine Damen und Herren, die wird... Hyvät naiset ja herrat, GUE NGL ei äänestä tämän päätöslauselman puolesta. Tukholman ohjelmassa ei kohdistuta tämän hetken todellisiin ongelmiin luodaan oikeuksien Eurooppa, joka kyllä luo oikeuksia EU-kansalaisille, mutta ei muille ihmisille, jotka elävät Euroopassa. Eli nuo ihmiset eivät saisi samoja oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Toisaalta EU haluaa liittyä ihmisoikeusyleissopimukseen, mikä tietysti on hyvä asia, mutta toisaalta maahanmuuttaja lajitellaan laittomuuden ja laillisuuden periaatteiden pohjalta. Frontexia halutaan varustaa massiivisen maahanmuuton torjumiseksi ja näin eh, katse eh, kiinnitetään aivan väärään suuntaan. Tukholman ohjelma ei onnistu tässä. Lisäksi turvallisuuden ja vapauden suhde on täysin tasapainoton niin ei ole olemassa vapautta ilman turvallisuutta, mutta ei myöskään ole olemassa turvallisuutta ilman vapautta. Vapaus ei ole mikään neuvotteluväline, vaan se on universaali jokaisen ihmisen oikeus. Tukholman ohjelmassa vain korostuu EUn turvallisuusvimma, luodaan jättimäisiä ylikansallisia tietopankkeja ilman riittäviä valvontamahdollisuuksia, Euroopan laajuisia äh, tiedostelupalveluita ja poliisiyhteistyötä ja näin äh, ihmisen oikeus, itsemääräämisoikeus äh, muuttuu pelkäksi makulatuuriksi. Ja ehkäpä Itä-Saksan, itäisen Saksan edustajana saan vielä todeta, että 20 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen minusta on kammottavaa kokea, kuinka Euroopasta on tulossa yhä enemmän ja enemmän linnoitus. Kiitoksia, rouva Ernst. Sitten vapauden ja demokratian Euroopan puolesta Herra Borgetsio, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä ohjelma on rajoittava liitto verrattuna äh, neuvoston loppupäätöksiin. Siinä ei muun muassa ole ehdotuksia, Italian hallituksen ehdotuksia tietyistä kysymyksistä. Tässä asiakirjassa ei ole äh, vakavaa Euroopan unionista strategiaa liittyen äh, järjestäytyneen rikollisuuteen. Jo pitkään on käsitelty useita huolestuttavia rikollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Meidän on nyt siirryttävä puheesta tekoihin. Euroopan on tehtävä kuten Italian, joka on esimerkki toiminnasta ähm, mafiaa vastaan. Kiitos ministeri Maronin. Äh, Eurooppa ei halua siirtyä tähän samaan suuntaan. Meidän täytyy ryhtyä yhteisiin eurooppalaisiin toimiin, jos haluamme äh, toimia kansainvälistä rikollisuutta vastaan, joka toimii myös äh, rahoitusmarkkinoilla ja kiinteistömarkkinoilla maahanmuuton torjuntaa Euroopan itä, äh, etelärajalla, äh, jossa sellaiset sopimukset, kuten Italialla on Libyan kanssa, voisi äh, aiheuttaa vaikeuksia jos Eurooppa ei rahoita satelliittivalvontajärjestelmää tuolla, näillä rajoilla. Mitä sitten tulee rasismiin äh, liittyen väriin, niin haluaisin muistuttaa äh, valkoisiin kohdistuvasta rasismista äh, esimerkiksi Mugabessa tai Mugaben hallinnon alaisena tai myöskin Etelä-Afrikassa. Täällä puhutaan paljon mustiin kohdistuvasta rasismista, mutta meidän pitäisi muistaa myös eurooppalaisiin ja valkoisiin kohdistuva rasismi. Kiitoksia. Sitten herra Mölsä ryhmien ulkopuolelta. Arvoissa puhemies, taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta, terroria ja laitonta maahanmuuttoa vastaan on tärkeä eurooppalainen asia. Mutta täytyy sanoa, että 11.9.2001 jälkeen on yhä enemmän jao, rajoitettu ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia ja vapautta tietoturvan nimissä tällaisia oikeuksia pyyhitään vain pois viittaamalla turvallisuuteen, kun taas yksinkertainen kansalainen, jonka tiedot kuitenkaan, joita tietoja kuitenkin kerätään ilman minkäänlaista epäilystä, rikosepäilyä tätä henkilöä kohtaan. Se, että organisointia rikollisuutta vastaan taistellaan on tietysti hieno asia, mutta on myös monia sellaisia mielipiteen ilmauksia, jotka eivät ehkä ole poliittisesti korrekteja, mutta joita ei voida pitäisi kieltää eikä saati rangaista George Orwellilta terveisiä. Tämä meidän pitäisi estää. Kiitoksia, herra Mölser. Sitten menemme muihin puhujiin. Edustaja Kasini, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies perussopimusvaliokunnasta, jonka eh, puheenjohtajana toimin, sain tehtävän eh, eh, tämän asiakirjan esittelijänä myöskin muiden esittelijöiden kanssa puhua tästä asiasta. Ensimmäistä kertaa käytetään työjärjestyksen 51 artiklaa ja minun mielestäni tulos on erittäin tyydyttävä, mitä tulee yhteistyöhön muiden valiokuntien kanssa ongelmia on ollut vakaviakin, erityisesti mitä tulee aikatauluun, varjoesittelyjen mukaanottoon, tarkistusten <clears throat> oikea aikaiseen kääntämisen tarkistuksia oli melkein 500, mutta tämä ei niinkään äh, puhuu äh, artikla 51 ongelmista, vaan ennemminkin siitä, että äh, asetimme itsellemme hyvin lyhyen aikataulun, jotta pystyisimme antamaan tämän asiakirjan neuvostolle ennen 5. joulukuuta. Meidän pitää myös tunnustaa 51 artiklan arvokkuus, joka nyt ensimmäistä kertaa äh, käytettiin. Tämä asiakirja on niin laaja, että sitä ei voida käsitellä näissä, tässä muutamassa minuutissa, joka minulle on annettu, mutta yhteispäätösmenettely laajentaminen yleiseksi lainsäädäntömenettelyksi on hyvä asia, koska maahanmuutto on eurooppalainen ongelma. Se ei ole yksittäisen jäsenvaltioiden ongelma. Mielestäni tämä on toivottavasti myös neuvoston tulkinta. Tämä on siis eurooppalainen ongelma ja tarvitaan e, kansallisten parlamenttien yhteistyötä mm, lainsäädäntötyössä. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua ihmisoikeuksista. E, ne ovat erittäin tärkeitä ja Euroopan unionin henki. Ja tässä asiakirjassa ei pitänyt e, ottaa esiin Tukholman ohjelman täytäntöönpanon kaikkia yksityiskohtia, vaan antaa vain yleisiä linjoja. Mielestäni tämä on erittäin myönteinen asiakirja. Varmasti sitä voidaan vielä käsitellä tarkemmin. Kiitoksia herra Cassini. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Lopes Aguilarille. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan aloittaa tunnustuksella. Annan tunnustusta Ruotsin puheenjohtajavaltialle, neuvostolle ja komissiolle siitä, että seuraavien viiden vuoden aikana tätä monivuotista ohjelmaa on edistetty. Mutta haluan ennen kaikkea ylistää tämän parlamentin työtä, sillä kolme valiokunta, Juri, Afko ja Libe, olemme työskennelleet yhdessä käsi kädessä ja saaneet tämän aikaiseksi vieläpä määräajassa. On nimittäin todella tärkeää, että eh, tätä sisä- ja oikeus- ja eh, sisävapausaluetta laajennetaan, koska se tulee astumaan voimaan Lissabonin sopimuksen myötä ja tämä parlamentti tulee olemaan ratkaisevan tärkeä ja tulee osallistumaan lainsäädäntötyöhön tällä alueella, jossa hallitusten välinen yhteistyö on ollut erittäin tärkeää, ja tämä liittyy myös eurooppalaiseen perusoikeuskirjaan, kuten myös mandaattiin siitä, että meidän täytyy ratifioida Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimus. Tämä yhteinen turvallisuusalue ei, turvallisuus ei ole vapauden ala, alainen. Se on ihmisoikeus ja kansalaisoikeus, aivan niin kuin vapauskin. Kumpikaan niistä ei ole toista tärkeämpi. Meidän täytyy olla mukana ponnistuksessa, jossa me yritämme ymmärtää, mitä on kansalaisuus ja mitä ovat kansalaisen perusoikeudet, ma- maahanmuutto, pakolaisuus ja eh, kaikki nämä statukset myös oikeusyhteistyö, jotta voimme laajentaa ja vahvistaa keskinäistä luottamusta kaikkien niiden sopimusten kautta, joka edistää talouskasvua ja myös rikosoikeudellista yhteistyötä, jotta me voimme taistella yhteisiä vihollisia vastaan, terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Euroopan parlamentti on tehnyt kovasti töitä ja parantanut tätä dokumenttia. Se on parantanut sitä siten, että se on vahvistanut syrjinnän vastaista lausuketta erityisesti naisia ja alaikäisiä koskien. Ja tässä on myös erittäin vahva sitoumus sukupuolisidonnaisten väkivallan taistelua vastaan. Myös pakolaispolitiikka on tärkeällä sijalla. Tämä ei ole pelkästään maahanmuuttokysymys, joka koskisi yhtä ainoita jäsenmaata, vaan nimenomaan jäsenmaiden yhteistyön aluetta. Muuten me emme pysty vastaamaan tämän ongelman asettamiin haasteisiin. Erittäin tärkeää on ollut myös se korostaa sitä, kuinka tärkeää on kouluttaa oikeuden parissa työskenteleviä henkilöitä ja äh, keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen kautta me saamme aikaan sellaiset instrumentit, joilla me pystymme vastaamaan näihin haasteisiin ja joiden kautta Euroopan unionista tulee todella vapauden, oikeuden ja turvallisuuden yhteinen alue. Siksi minun mielestäni Tämä on sen arvoinen asia, että Euroopan parlamentti huomenna äänestämisessä äänestäessään tästä dokumentista, jonka me olemme yhdessä saaneet aikaiseksi näiden kolmen valiokunnan kautta, antaisi kansalaisille selkeän viestin siitä, että kansalaisten perusoikeudet, kansalaisten vapaus, kansalaisten turvallisuus ja yhteistyö järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja rajat ylittävää väkivaltaa ja terrorismia vastaan ovat meille tärkeitä asioita kansalaiset eivät varmasti ymmärtäisi sitä, että me emme olisi paikalla ja siksi pyydän niin laajaa tukea kuin mahdollista tälle mietinnölle, jonka me huomenna, josta me huomenna äänestämme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kollega Sofia Intveld, yksi minuutti, olkaa Niin, kiitoksia puhemies. Ihan ensimmäiseksi olen iloinen näistä lämpimistä sanoista, joita neuvosto totesi yhteistyöstä parlamentin kanssa, mutta vieläkin mieluummin olisin nähnyt, että neuvosto olisi yksinkertaisesti hyväksynyt parlamentin suositukset. Olen todennut, että oikeastaan neuvosto on aika kuurona jatkanut omalla kurssillaan. Parlamentin kovaan työhön ei oteta millään lailla kantaa, saati sitten, että se näkyisi neuvoston ohjelmassa. Toiseksi tuosta se seikasta, joka tuli hyvin esille kollega Janine Hennis Plassardin puheenvuorossa. Haluaisin muistuttaa parlamentin mieliin ja ennen kaikkea kahden suuren ryhmän mieleen, että Tasa-arvo on jakamaton oikeus. Me emme voi antaa tiettyjä oikeuksia joillekin ryhmille eikä muille. On ollut sellaisia aikoja, hyvät kollegat, jolloin valtio on puuttunut partnerin valintaan, että valtio on kieltänyt tietyn uskonnon edustajia avioitumasta tai eri rotujen edustajia avioitumasta. Nämä ajat ovat onneksi ohi. Euroopan unionilla on nyt tilanne, jossa yksikään jäsenvaltio ei voi olla tunnustamatta toisessa jäsenvaltiossa solmittua avioliittoa, myös kun on kyse kahden samaa sukupuolta edustavan liitosta. Pyytäisin siis näitä kahta ryhmää toimimaan niin, että vetäkää pois tuo kompromissi, jolla heikennetään homoseksuaalien oikeuksia. Ja katson tässä ennen kaikkea ystäviimme sosiaalidemokraatteihin päin. Nyt eletään jo tätä vuosisataa. Kaikki eurooppalaiset kansalaiset rodusta, uskonnosta, eliniästä, sukupuolisesta suuntautumisestaan riippumatta ansaitsevat meidän tukemme ja on korkea aika, että se tässäkin parlamentissa tunnustetaan. Kollega. Kiitoksia kollega. Sitten minuutti herra Tavaresille. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että voisimme olla erittäin tyytyväisiä, jos Tukholman ohjelma olisi täsmällinen ja konkreettinen ja johtaisi kansalaiset kohti kansalaisten Eurooppaa, mutta mielestäni tämä tavoite, tämä meidän kunnianhimomme ei ole täysin toteutunut. Tukholman ohjelma valitettavasti on, sisältää tietynlaisen tendenssin yleistyksiin, epämääräisyyksiin ja niin edelleen. Demokraattisen kontrollin puute, todellisen intervention puute, parlamentaarisen intervention puute, joka muuttaisi asioita ja jolla olisi käytännön seurauksia, on osa tätä ongelmaa. Tukholman ohjelma on liian yleisluontoinen ja liian epämääräinen. Haluaisin antaa konkreettisen esimerkin. Maahanmuuttopolitiikat. Me kaikki olemme seuranneet erittäin suoralla mielenkiinnolla sitä, kuinka EAS on pantu täytäntöön, mutta eh, laillisten maahanmuuttokanavien avaaminen on ollut erittäin eh, kituliasta. On tiettyjä direktiivejä, jotka kiinnostavat meitä hyvin paljon, mutta jotka eivät ole mukana Tukholman ohjelmassa. Kiitos. Sitten herra Batsen, olkaa hyvä. Tukholman ohjelma on osa yhteistä oikeusjärjestelmää luomista ympäri Eurooppaa. Tässä asiakirjassa puhutaan siitä, että tehdään Euro- kansalaisten elämästä helpompaa, tehdään eurooppalainen oikeus alue. Eh, haluan kertoa, mitä Andrew Simeonille, 20-vuotiaalle lontoolaiselle tapahdettiin. Hänet eh, lähetettiin Kreikkaan, eh, luovutettiin sinne syytteenä tappo. Hän odottaa nyt siellä vankilassa. Todistusaineisto ei pysyisi pystyssä Iso-Britannian tuomioistuimessa edes viittä minuuttia. Vaikuttaa siltä, että hänen tunnustuksensa on poliisin kirjoittama äh, kaksi todistajaa äh, pakotettiin tunnustukseen, jotka he vetivät myöhemmin pois. Kaikki äh, mm, Lontoossa tiedettiin, että tätä miestä vastaan ei ollut todellista todistusaineistoa, mutta hänet piti luovuttaa, koska eurooppalaisen oikeuden kautta heillä ei ollut oikeutta pitää häntä maassa. Me emme pystynyt suojelemaan ähm, tätä henkilöä. Meillä oli erittäin hyvä järjestelmä ennen kuin liityimme Euroopan unioniin. Euroopan unioni turjo, tuhoaa ne oikeudelliset suojat, joita meillä oli Englannissa vuosikausia. Tukholman ohjelmassa on, esi, on ehkä kyse laista, mutta ei oikeudesta. Jos britit haluavat pitää yllä vapauttaan, niin heidän täytyy lähteä Euroopan unionista. Minuto, sitten herra Obermeier, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Epäilemättä Tukholman ohjelmassa on monia järkeviä lähtökohtia, esimerkiksi lapsipornon torjunta, terroristiverkkojen torjunta internetissä, myös järjestäytyneen maahanmuuton, rikollisen maahanmuuton asioihin puuttuminen ja turvatahojen äh, oikeus käyttää eurooppalaisen sormenjälkitietopankin tietoja on tässä mielessä oikeutettua, mutta tässä on syntymässä Isoveli valvoo valtio, joka lisäksi luovuttaa tietoja Yhdysvalloille. On varmistettava, että saatuja tietoja ei käytetä väärin. Onhan kyseessä keskeinen perusoikeus jokaiselle eurooppalaiselle kansalaiselle kuuluva yksityisyyden suoja, ja tässä mielessä on kunnioitettava sitä, että vapaus tarkoittaa vapautta valtiosta eikä valtion tekemää vapautta. Ajatelkaamme EUn turvapaikkaoikeutta, varmasti tärkeä seikka, mutta tässäkin on todettava, jos ei harmonisoida taloudellisia olosuhteita maiden välillä, mitään ei muutu, jos tarkoituksena on päästä vain paremmille tuloille. Eli yksi seikka on varma, tarvitaan yhdenmukaistamista. Euroopasta ei saa tulla mikään turvallisuus, turvapaikkapoliittinen itsepalvelualue. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia kollega Busuttilille. Alina zonata justitia, libertà, usikurta. Kiitoksia puhemies. Tämä oikeuden turvallisuuden vapauden alue on erinomainen hanke, suuri eh, hanke Euroopan unionille. Eh, samantyyppinen hanke oli sisämarkkinoiden luominen oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alue siis kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Miten pääsemme sinne? Tukholman ohjelman kautta. Se on viiden vuoden työohjelma, valtaisa ohjelma, joka kattaa useita eri aloja, jotka liittyvät oikeuteen, turvallisuuteen ja vapauteen. Parlamentin päätöslauselma esittelee poliittiset prioriteettimme tällä alalla, esimerkiksi maahanmuutto. Meidän prioriteettimme ovat laittoman maahanmuuton torjunta ja myöskin yhteinen turvapaikkapolitiikka, joka perustuu solidaarisuuteen, todelliseen solidaarisuuteen, pakolliseen solidaarisuuteen. Haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentilla on erittäin hyödyllinen rooli ja se tulee ottamaan hyvin rakentavan roolin yhteispäätösmenettelyssä, joka sillä on Lissabonin sopimuksen jälkeen. Lopuksi tässä parlamentissa on myös poliittisia erimielisyyksiä ja miksi ei, täällä on erilaisia poliittisia ryhmiä ja myöskin politiikan harjoittamisen eroavaisuuksia. Haluaisin kuitenkin kollegalleni Janinille sanoa, kunnioitan häntä hyvin paljon, mutta ihmisoikeudet ovat EPPlle myös poliittinen prioriteetti ja ihmisoikeudet eivät ole liberaalien monopoli. Me emme hyväksy sitä, että liberaaliryhmä odottaa, että syrjinnän vastaisuuden periaate on ainoastaan sillä. Mekin uskomme tähän periaatteeseen, mutta uskomme myös toissijaisuusperiaatteeseen, mikä tarkoittaa, että meidän täytyy kunnioittaa yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisia e, erityispiirteitä. Tämä unioni perustuu yhtenäisyyteen monimuotoisuudessa. Kiitoksia herra Bussutil. Muist, haluan muistuttaa teitä kaikkia, että me olemme jäljessä aikataulusta ja sen takia pyytäisin, että pitäytyy sitten puhe ajoissa. Muussa tapauksessa me emme saa tätä keskustelua päätökseen sovitussa aikataulussa. Seuraavaksi kollega Luigi Berlinger, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Due sono le no- Kaksi uutta asiaa löytyy Tukholman ohjelmasta verrattuna Haagin ohjelmaan. Hyvä tasapaino oikeuksien ja turvallisuuden välillä ja juridinen suoja sekä siviilioikeudessa että rikosoikeudessa. Oikeus kulkea kadulla vaarantamatta elämäänsä, ettei joudu naisena väkivallan kohteeksi tai terroristin tiiskun kohteeksi. Euroopan unionin valtioiden on taattava turvallisuus, mutta turvallisuus, joka vähentää vapautta, tarkoittaa, että kielletään tämä oikeus ja tästä syntyy epävarmuutta ja barbarimaisuutta. Guantanamo, Euroopan unioni on oikeuksien alue nyt täytyy löytää oikea tasapaino rikollisuuden torjunnan välillä toisaalta ja kansalaisten päivittäisen elämän välillä toisaalta, perhesuhteiden, taloussuhteiden, opiskelun, työn välillä. Kaikkea tätä hallinnoivat kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio. Tämä on kansalaisen Eurooppa. Euroopan yhteiskunta on yhtenäisempi. Liikkuvuus on suurempaa kuin ajatellaan. Liikkuvuus, vapaa liikkuvuus on nyt oikeus. Rajat valtioiden välille eivät enää ole muureja, vaan verkostoja, joiden läpi yhteiskunta kulkee joka päivä meillä täytyy olla oikeusjärjestelmän yhteistyötä ja vastavuoroista tunnustamista, kansalainen oikeusjärjestelmä, eurooppalainen oikeusjärjestelmä ja kansallinen Euroopan kansalainen ja eurooppalainen tuomari sekä kansallinen että yhteisön tuomari Tämä liittyy myös kansalaisten toimiin, myöskin kansallisiin tuomareihin ja verkostoihin oikeus valvontaviranomaisten välillä alhaalta ylöspäin menettelytapa. Tätä Tukholman ohjelma tukee. Euroopan parlamentti on tällä päätöslauselmalla tehnyt suuren työn ja toivottavasti tämä päätöslauselma saa laajan tuen täällä. Me olemme tehneet kovasti työtä tämän eteen neuvoston pitäisi ottaa tämä kun huomioon. Lissabonin sopimus ei ole vielä voimassa, mutta se on aivan pian sitä. Olkaa kunnianhimoisia, hyvä ministeri. Ottakaa huomioon se, mitä me olemme täällä työstäneet ja meidän neuvomme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Ludford, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ruotsi puheenjohtajamaana ansaitsee onnittelut tavasta, jolla se on ajanut jo pitkään vireillä ollutta syytetyn oikeutta oikeaan kohteluun. Tämä on oleellinen vastapaino eurooppalaiselle pidätysmääräykselle. On huolehdittava siitä, että vastavuoroinen eh, tunnustaminen pohjaa todella vastavuoroiseen luottamukseen, luottamukseen kaikkiin oikeusjärjestelmiin. Näin ei tällä hetkellä vielä ole. Huomattavia puutteita on olemassa. Minullakin on vaalipiiriläiseni Andrew Simiu, joka on saanut Kreikassa tuomion. Ja koska hän on ulkomaalainen, hänen kreikkalainen juristinsa on tehnyt valituksen poliisin väärinkäytöstä ja todisteiden esittämisestä tämä viedään Euroopan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tämä on aika häpeällistä, että se on ylipäätään tarpeen, koska kyseessä on yhden EU-kansalaisen kohtelu toisessa jäsenvaltiossa. Eli brittikansalainen joutuu kääntymään tällaisessa asiassa Strasbourgin tuomioistuimen puolen. Me tuemme kyllä eurooppalaista pidätysmääräystä, mutta me tarvitsemme sen vastineeksi nämä pidätetyn oikeutta koskevat määräykset. Hänet pidätettiin valitettavasti tämän eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Minuutota. Kiitoksia Rova Latford. Sitten kollega Trantafillides, yksi minuutti, olkaa hyvä. Πρόεδρε, εδώ, εδώ και μερικούς μήνες μιλάμε για την ανάγκη να Muutama vuosi sitten me puhuimme siitä, kuinka tarpeellista on löytää tasapaino turvallisuuden ja kansalaisten oikeuksien suojelemisen välillä. Kansalaisen piti olla Tukholman ohjelman ydin, mutta Euroopan unioni on nyt hyväksynyt joukon toimenpiteitä, jotka tekevät tietyistä oikeuksista lopun. Ja nämä valvontaohjelmat, erilaiset valvontaohjelmat johtavat siihen, että henkilö tiedot jäävät viranomaisille ja meistä kaikista tulee epäilyksen alaisia. on häpeällistä, että laittomia maahanmuuttajia pidetään rikollisina tai terroristeina. Meidän täytyy rakentaa sellainen EU, jossa Jeremy Bensonin vankilassa seurataan kaikkia. Tällaista Euroopan unionia me haluamme rakentaa. Kiitoksia. Sitten Tadeusz Zwiska, olkaa hyvä. Minä en pelkää väittää, että oikeuden ja turvallisuuden puitteissa. Tukholman ohjelma on erittäin kunnianhimoinen aloite. Tämä on kunnianhimoisin moniin vuosiin ja olen iloinen siitä ja tämän ohjelman perusideoista. Ne nimittäin yksinkertaistavat todellakin kansalaisten arkea. Tukholman ohjelman täytäntöönpano tietysti riippuu siitä, saammeko aikaan todellisen eurooppalaisen oikeusrakenteen, oikeudellisen rakenteen ja myös järkevästi toimivan e-justice-portaalin. Keskinäinen tunnustaminen on peruslähtökohta. Tarvitsemme keskinäistä luottamusta, mutta myös luottamusta toisten maiden oikeusjärjestelmiin. Tästä on täällä jo puhuttukin. Nämä arvot voivat nousta vain siitä, että ymmärrämme toisiamme tunnistamme paremmin ja tutustumme toisiimme paremmin. Tässä on kyse myös erilaisista oikeuskulttuureista, joita eri jäsenmaissa on. Tässä asiassa meidän täytyy lähestyä toisiamme ja lähentyä. Ja meidän täytyy myös lähestyä tätä politiikkaa erittäin aktiivisesti. Meidän täytyy vaihtaa kokemuksia, vierailijoita, tietoa, järjestää kursseja juristeille ja ennen kaikkea myös varsinkin ensimmäisen oikeusasteen tuomareille. On myös tärkeää, että perustavanlaatuisesti modernisoimme yliopistot nimenomaan oikeusopintojen, oikeudellisten opintojen suhteen. E-Justice, monikielinen portaali, on tärkeä asia. Se, mm, siihen pitäisi olla pääsy, tai sen pitäisi antaa pääsy elektroniseen tietoon ja myös antaa kansalaiselle apua, sellaiselle kansalaiselle, jolla on oikeudellisia ongelmia. Tämän portaalin kautta meidän pitäisi saada aikaan myös parempaa syyttäjien välistä yhteistyöstä, kuten myös saada siitä punainen lanka jokaisen jäsenmaan oikeusjärjestelmään tutustumista varten. Olen iloinen siitä, että ministeri otti tämän puheeksi ja herra Baho niin ikään. Tarvitsemme parhaimman laatuista lainsäädäntöä, jotta kansalaisoikeudet ja siviilioikeus toteutuvat kansalaisten ja yritysten täytyy saada tehokkaampia instrumentteja, jotta sisämarkkinoilla esiintyviä erilaisia oikeudellisia ongelmia voidaan tehokkaammin ratkaista. Näin me vastaamme myös euroskeptismiin eri jäsenmaissa. Tukholman ongelma antaa meille nyt mahdollisuuden näyttää kansalaisille, että Euroopan unionin toimielimet todellakin antavat vastauksen heidän tarpeisiinsa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Gurmai, olkaa hyvä. Kiitoksia. Erityinen kiitos kolmalle sihteeristölle siitä, että tämä päätöslausuma saatiin valmiiksi tähän täysistuntoon. Tukholman ohjelma on pragmaattinen toimintasuunnitelma turvallisen kauppaa Eurooppaa varten. Se edistää käytännön yhteistyötä oikeusviranomaisten välille, maahanmuuttoviranomaisten välille ja varmistaa oikeusvaltioperiaatteen ja kansalaisen yksittäisen henkilön oikeudet. Mutta se on myös erittäin monimutkainen järjestelmä. Haluaisin puhua konvergenssiperiaatteesta. Se on yksi askel eteenpäin. EUn luomisessa se ei yhdistä suverenisuutta EU-tiedon järjestelmien, tietojärjestelmien yhteistoimivuus on saavutettu, että kaikki virastot saavat toisilteensa tietoa. Kaikki sukupuoleen ja muuhun kysymyksiin liittyvät syrjinnän muodot on mainittu tässä asiakirjassa. Tarvitsemme vahvan oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. EPP aivan oikein korosti sitä, että mm, meillä on sitten yhteispäätösmenettely, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Vapaus, oikeus, perusoikeudet eh, eh, ja myöskin yksityisyyden suoja ovat merkittäviä arvoja. Tiedän, että ne muuttuvat liittyen poliittisiin ilmapiiriin, mutta tämä päätöslauselma on löytänyt hyvän tasapainon. Tässä asiakirjassa on myös perheeseen ja lapsiin liittyvä kaappale. Minun tavoitteeni on varmistaa kaikkien kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Meidän kansalaisemme odottavat yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa perustuu solidaarisuuteen ja avoimuuteen. Hyvin hallinnoitu maahanmuutto voi olla hyödyksi kaikille osapuolille ja parantaa EUn taloudellista asemaa ja myös muiden eh, niiden jäsenvaltioiden, jotka tarvitsevat työllis, työvoimaa maahanmuuton kautta. I don't know if the translation the interpretation has been following you because niin onnistuitte puhumaan äh, kaksi minuuttia tasan, mutta en tiedä pysyttiinkö tulkauksessa perässänne, koska minä sain täällä tämän punaisen valon, joten onnittelen tulkkeja, jos he onnistuvat pysymään perässänne. Seuraavaksi herra Alvaro olisi vuorossa, mutta en näe häntä istumassa omalla paikallaan. En tiedä, istuuko hän jossain muualla ei näy herra Alvaroa, joten menemme seuraavaan puhujaan, joka on herra Pascal Gruny. Anteeksi, rouva Pascal Gruny, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministerit, hyvä komissi, hyvät komission jäsenet ja hyvät kollegat, en tule toistamaan kaikkea, mitä kollegat ovat sanoneet oikeudesta ja maahanmuutosta, mutta haluan muistuttaa teitä siitä, että eurooppalainen oikeus alue on mahdollista vain sitä kautta, että keskinäistä luottamusta jäsenmaiden välillä vahvistetaan ja parannetaan keskinäisen tunnustamisen periaatesta. Se on eh, oikeuden Euroopan kulmakivi. Suurta edistystä on tapahtunut viimeisten 15 vuoden aikana, mutta edelleen heikkouksiakin on. Olen iloinen siitä, että tästä tekstistä neuvoteltaessa Lissabonin sopimus vihdoin ratifioidaan kaikkien jäsenmaiden toimesta. EP saa vihdoin äänensä kuuluviin yhtä lailla kuin neuvosto oikeus- ja sisäasioissa, ja demokraattinen legitimiteetti tällöin kasvaa kansalaisten hyväksi olen ollut EPPn varjo esittelijänä tässä vetomusvaliokunnan toimesta ja olemme saaneet hyvin paljon käsiteltäväksi asioita, jotka koskevat nimenomaan eurooppalaisten oikeuksia. Myös esimerkiksi tutkintojen keskinäinen tunnustaminen, oikeus sosiaaliturvaan ja esimerkiksi ovat tärkeitä asioita. Mitä tulee homoseksuaalisten avioliittojen keskinäisen tunnustamisen se jää jäsenmaiden kontolle Euroopan olisi hyvä julkistaa omat suuntaviivansa, jotta ne voisivat auttaa jäsenmaita erilaisissa ongelmatilanteissa, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta. Kansalaisten täytyy pystyä liikkumaan vapaasti ja nauttimaan tästä alueesta, jossa ei ole sisärajoja. Mitä tulee päätöslauselmaan, olen iloinen, että Euroopan unionin huumeiden vastaisella strategialla on paikkansa tässä Euroopan oikeusalueen luomisessa. Toivoisin, että Euroopan unioni olisi aloitteellisempi tässä asiassa. Miksi unioni ei ottaisi uusia instrumentteja käyttäen taistellakseen tätä yhä kasvavaa ilmiötä vastaan, joka koskee meidän kaikkien lapsiamme yhä enemmän. Meidän täytyisi vihdoinkin osoittaa käytännönläheisyyttä, pragmatismia omissa toimielimissämme tämänkin asian suhteen. Sitä kansalaiset meiltä odottavat. Kiitoksia Rova Gröni. Seuraavasti Claude Moraes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on ollut melkoisen pitkä matka Tampereelta, jossa näimme vasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hahmotelman ja ehkä olemme odottaneet siltä liian paljon. Nyt on päästy tähän eh, tilanteeseen, jossa Tukholma ja Lissabon törmäävät ja kaikki ne, jotka sanovat, että ei tarvita minkäänlaista suunnitelmaa eh, vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueen muodostamiseksi sellaiseksi kuin me haluamme, toteaisin, että emme me ota pelaajia pois kentältä silloin, kun peli alkaa. Oman ryhmämme puolesta me ajamme omaa progressiivista politiikkaamme. Meidän on käytävä keskustelua tästä ja Tukholman ohjelma on saatava voimaan. Meillä on myös Lissabonin sopimus. Kaikki jäsenet täällä, miten ikinä he äänestävätkään joulun jälkeen, on säädettävä lakia sellaisista seikoista, jotka ovat meille merkittäviä. Kyseessä on siis huomattava vastuu. Ja oman ryhmäni osalta meillä on paljon työsteneitä esittelijöitä, jotka ovat todenneet, että meillä on melkoinen määrä painopistealueita. Me saamme vapauden, turvallisuuden, oikeuden, demokratian alueen, meidän painopistealueemme, syrjinnänvastaisuus. Olemme antaneet selvän merkin neuvostolle, että haluamme horisontaalisen direktiivin. Meidän on ajettava tätä progressiivista linjaa. Me laajamme rikosoikeuskäsittelyn oikeudenmukaisuutta. On tärkeää, että eurooppalainen pidätysmääräys toimii tasapainoisesti. Tarvitsemme solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä turvapaikanhakijoiden suhteen, mutta se tarkoittaa sitä, että haavoittuvat turvapaikanhakijat saavat mitä parhaan mahdollisen edustuksen. Nämä ovat minun ryhmäni painopistealueita. Lisäarvo, jonka me toimisimme mukaan, on viharikokset, väkivalta naisia kohtaan, vähemmistöihin kohdistuvat rikokset. Kaikki nämä seikat osoittavat, miten me poliittisena ryhmänä, kuten kaikki poliittiset ryhmät, voimme lisätä lisäarvoa Tukholman ohjelman, tuoda lainsäädäntöä, joka on järkevää, merkityksellistä. Viime kädessä me olemme mukana tässä pelissä, koska meidän kansalaistemme kannalta kyse ei ole pelistä. Vihdoinkin me annamme heille ne oikeudet, joita he ovat pyytäneet jo pitkään. Perustavanlaatuiset oikeudet, tietosuojaoikeudet, turvallisuuden, terrorismin vastaiset toimet, kaikki ne tarkoittavat jotakin vasta, kun me kannamme tässä parlamentissa vastuun säädämme lakia, me teemme sen vasta, kun ajamme Tukholman ohjelman läpi. Sen jälkeen me ajamme progressiivista Tukholman lainsäädäntöä. Kiitoksia, herra Morais. Seuraavaksi Carlos Coelho, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin pyytää varapuheenjohtaja Barota ja Ruotsin puheenjohtajavaltiota Eh, toteuttamaan seuraavan asian. Tukholman ohjelma on hyvä uutinen kaikille niille, jotka ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni on enemmän kuin vain sisämarkkinat. Euroopan rakentaminen vaatii oikeus, turva- ja vapausalueen rakentamista ja olen iloinen siitä, kuinka tasapainossa nämä kolme eh, kolmion kärkeä ovat tässä ohjelmassa. Nämä kaikki kolme ulottuvuutta tarvitaan, turva, tarvitaan turvallisuutta, tarvitaan vapautta. Vapaus on diktatuuria ilman turvaa. Siitä tulee anarkia, eikä oikeuskaan ole mahdollista ilman vapautta ja turvallisuutta. Tämä viisivuotinen ohjelma palaa Tampereen kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja siinä on hyvin paljon positiivista monilla alueilla, mutta meidän täytyy vielä saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet. Me tarvitsemme tehokasta täytäntöönpanoa, lainsäädäntön täytäntöönpanoa ja jo hyväksyttyjen instrumenttien täytäntöönpanoa. Muuten kansalaiset eivät ota meitä vakavasti. Meidän täytyy olla tehokkaita. Emme voi esimerkiksi vaatia sitä, että luodaan järjestelmä, sisääntulo- ja ulosmenojärjestelmä ilman, että tämä järjestelmä otetaan käyttöön tietämättä milloin SIS 2 ja VIS ylipäätänsä aloittavat, saadaan, saadaan asetettua täytäntöön. Minä toivon, että ennen vuotta 2012 saamme aikaan yhteisen alueen. Tarvitsemme myös maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän täytyy taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja ottaa vastaan maahanmuuttajia. Meillä on paljon työtä kansalaisten Euroopan hyväksi. Kansalaisten Eurooppaa emme saa enempää hukata aikaa. Esimerkiksi perheoikeuteen meidän ei tulisi puuttua, se on jäsenmaiden toimivaltaa. Tämä on poliittisesti perversiä ja ainoastaan juridisesti hyödytöntä. Se on epäjohdonmukaista, koska silloin me erkanemme kaikkein tärkeimmästä ja kaikkein tärkeimmät asiat ovat tässä Tukholman ohjelmassa mukana. Kiitoksia. Seuraavana Puheenvuoro saa kollega Ridigi, yksi minuutti. Muchas gracias, presidente. Yo quería eh, hacer también una... Kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluan onnitella puheenjohtajavaltiota Ruotsia tästä tekstistä. Mutta meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Jos lainsäädäntöaloitteita ei tule, neuvoston tai komission puolelta, mikäli siis ei ole olemassa mitään mahdollisuuksia ohjelman täytäntöönpanoon, niin eihän silloin siitä tule mitään. Niin kuin kollegat täällä ovat todenneet, mehän emme laadi tekstejä, joista vaan täällä keskustellaan, vaan me osallistumme tähän lainsäädäntöön toimintaan. Se on uusi tehtävä, uusi tasapaino, jota haetaan, uusi tehtävä kaikille europarlamentaarikoille. Ja lopuksi vielä muutama sananen siihen, miten yhteisöllisyyden periaatetta tulisi soveltaa. Meidän täytyy varmistaa, että tosiseikat tunnustetaan, mutta jos tulkinta on kuitenkin liian tiukka tai ankara. Silloin emme Tukholman suhteen pääse eteenpäin. Kiitokset. Ja sitten Rova Makovei, minuutti. I will refer shortly to the section. Minä viittaisin talousrikoksiin ja lahjontaan Tukholman ohjelmassa. Tämä teksti on hieman menettänyt terävyyttään Koreper-käsittelyssä. Nykyään tässä puhutaan Greco-standardeista äh, lahjonnanvastaisessa taistelussa. Tämä on Euroopan neuvoston elin. Tämä on toki tärkeää työtä, mutta EUn lahjonnan vastaiset säännöt ovat näitä paljon korkeampia, kuten me tiedämme. Ja Euroopan neuvostossahan on 47 jäsenmaata. Näin ollen kehotan neuvostoa pitämään kiinni tiukasta lahjonnan vastaisesta taistelusta myös tekstimuotoiluillaan. Me tarvitsemme tehokasta toimintaa lahjonnan kitkemiseksi EU:ssa ja Tukholman ohjelmassa pitää tämä tulla ilmi. Aura. Kiitos. Seuraavaksi herra Käsman, minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Onnittelut kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän tekstin puolesta töitä ja onnittelut myöskin puheenjohtajavaltiolle. Yhteiskunta on muuttunut monilta osin. Me tiedämme sen, niin kuin tämäkin keskustelu on osoittanut. Me puhumme vapaudesta, oikeudesta ja turvallisuudesta, kolmesta perusperiaatteesta yhtäläisistä mahdollisuuksista. Jos sitä ei ole, niin silloin ei saada myöskään vapautta, turvallisuutta eikä varmaankaan oikeutta. Ja tämä pätee erityisesti vähemmistöihin. Yhtäläinen kohtelu on se ainoa lähestymistapa, jota voidaan yhteiskunnassa hyväksyä. Minä todellakin haluaisin ajaa sellaista Eurooppaa, jossa kaikki ovat samanarvoisia riippumatta siitä, mikä on heidän usko, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus tai mikä tahansa. Me tarvitsemme tällaista Eurooppaa, Eurooppaa, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia. Kiitoksia. Kiitokset sitten kaksi minuuttia, Neratsiombro. Pani przewodniczący, pro... Kiitos puhemies. Tukholman ohjelma on vastaus tärkeään kysymykseen ja, ja pyyntöön, nimittäin Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuteen. Vastaus ei kuitenkaan ole tyydyttävä. Me emme tarvitse rikos- ja siviilioikeuden täydellistä harmonisoimista – vaan pikemminkin yhteiset tavoitteet. Euroopan unioni tarvitsee niin ikään poliittista yhteistyötä ja tämä koskee myöskin tuomioistuinten välistä yhteistyötä. Oikeu, oikeuden on toimittava virheittä. Tukholman ohjelman pitäisi mielestäni antaa kannusteita jäsenmaiden väliselle koordinoidulle yhteistyölle. Ja, ja siksi haluaisikin painottaa tiettyjä tärkeä, tärkeitä seikkoja. Kansalaisten vapaa liikkuminen on välttämätöntä, se on äärimmäisen tärkeä ja siksi tiedon saaminen rikoksista on äh, kiistaton äh, välttämättömyys. On selvää, että äh, rikoksentekijät ovat uhka kansalaisille, etenkin lapsille ja nuorille – Samoin meidän on saatava aikaiseksi Euroopan laajuinen tietokanta seksuaalirikoksen syyllistyneistä henkilöistä ja, ja lasten hyväksikäyttöön syyllistyneistä henkilöistä. Jotkut järjestöt äh, kuitenkin pyrkivät äh, toimimaan äh, tämän vitsauksen siitä eroon pääsemiseksi, mutta mielestäni me tarvitsisimme selkeän tietokannan. Ja kolmanneksi myöskin tuomioiden äh, harmonisoiminen, pakkolunastusten äh, ja, ja muiden samantapaisten äh, tuomioiden harmonisoiminen olisi välttämätöntä. Ajattelen nyt nimenomaan sekä suoria että epäsuoria etuja ja tuottoja, joita saadaan rikollisesta toiminnasta. Vapauden vapausrangaistukset olisi niin ikään jollakin tavoin harmonisoitava ja tietyissä tapauksissa itse asiassa, jotta kansalaisten turvallisuus voidaan taata, tarvitaan vapausrangaistuksia. Mutta näistä ongelmista huolimatta haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia Tukholman asiakirjan aikaansaamisesta. Al, al momento de Kiitos. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalista ja tulen toimimaan nyt tiukasti eh, työjärjestyksen mukaisesti, nimittäin viisi puheenvuoroa ja minuutti eh, kullekin puhujalle. Meillä ei ole enempää aikaa. Annan nyt siis viisi ensimmäistä, ensimmäisenä pyytän, viidelle ensimmäisenä pyytäneelle puheenvuoron ja ensimmäisenä Rova Koratsa Bild. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, arvoisa puhemies. Suhtaudun myönteisesti Tukholman ohjelmaan. Se on paras tapa edetä kohti kansalaiskeskeistä Eurooppaa. Ja tämä tarjoaa meille hyvän vision Tämä on myös asia, josta voimme kertoa kansalaisillemme, että Eurooppa on heitä varten ja Eurooppa on teidän kanssanne ja Eurooppa on meidän kanssamme ja Eurooppa on me. Tukholman ohjelma on tietysti sellainen kuin sen, millaiseksi sen teemme, joten tehdään siitä mahdollisimman kattava ja ryhdytään täytäntöönpanoon saman tien. Haluaisin kiittää erityisesti siitä, että tässä on keskitytty lapsiin jotta voimme entistä ponnekkaammin suojella lapsia, mukaan lukien maahanmuuttajalapsia. Minusta on tärkeää, että voimme paremmin torjua myös rajat ylittävää rikollisuutta samaan aikaan kunnioittaen yksilön oikeuksia kuitenkin. Kiitos herra puhemies. On hyvä, että Tukholman ohjelman viimeisissä versioissa on erityisesti korostettu naisten ja lasten asemaa ja oikeuksia ja pyritään torjumaan ihmiskauppaa. Olin huolissani, että näitä asioita ei painotettaisi tarpeeksi. Nyt on hyvä, että näin on tehty. Ja tämä on osoitus siitä, että parlamentti toimii hyvin. Äh, olisi hyvä kuitenkin, että Euroopassa olisi myös eurooppalainen lapsistrategia. Tätähän äh, parlamentti on vastikään ehdottanut kuten on sanottu myös Barroson taholta, niin lasten oikeuksia tulee edelleen edistää. Mitä ihmisoikeuksiin tulee, niin on ikävää, että tässä ei ole otettu huomioon seksin ostokiellon mahdollisuuksien tutkimista. Tämä auttaisi myös yhteisessä taistelussamme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kiitos. Seuraava puheenjohtaja Keller. Ms. Keller, please. Rouva Keller. Uh, just two points that my group thinks is... Niin kaksi meidän ryhmämme kannalta tärkeää asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy todellakin korostaa tätä tasapainoa. Tämä nyt menee vähän väärään suuntaan. Kysehän ei ole tällaista vastakkain taistelusta. Kyllä meidän täytyy tätä turvallisuuttakin korostaa. Ja sitten mitä tulee Frontexiin, niin kysyisin ministeriltä, että kun viittaatte Frontexin vahvistamiseen, niin mitä käytännössä tämä teidän mielestänne tarkoittaa? Koska missään Tukholman ohjelman kohdassa sitä ei mainita. Ja mielestäni olisi vielä tarkempaa vahvistaa Frontexin parlamentaarista valvontaa ja luovuttaisiin siitä, että Frontex ei käännyttäisi sellaisia henkilöitä, jotka oikeutetusti olisivat oikeutettuja hakemaan turvapaikkaa, joten tältä osalta tätä vahvistusta pitäisi toteuttaa. Tukholman ohjelman pitäisi tukea kaikkien alueella olevien eikä vain harvojen oikeuksia. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Rova Himenessä. No. Tänään on täysin selvää, että Euroopan unionin sitoutuminen terrorismiin terrorismin vastaisessa kamppailussa on äärimmäisen tärkeä ja myöskin äh, <clears throat> Tukholman ohjelma on välttämätön tässä hengessä. Kuitenkin äh, kamppailua olisi mielestäni käytävä yhteisen äh, luottamuksen vallitessa. Lissabonin sopimuksen kautta meillä on mahdollisuus harmonisoida kansallista lainsäädäntöä tähän suuntaan ja, ja saada tiukemmat rangaistukset rikollisille eri erityisesti niissä tapauksissa, kun kyse on rikollisuudesta ihmisyyttä vastaan. Emme voi hyväksyä sitä, että terrorismin vuoksi ihmiset joutuvat jatkuvasti uhreiksi ja, ja he joutuvat kärsimään hiljaisuuden vallitessa. Siksi pyydänkin, että Euroopan parlamentti hyväksyisi terrorismin, vasta, terrorismin uhrien sopimuksen. Seuraavaksi äh, rouva Silvia Täällä on puhuttu paljon Tukholman ohjelmasta, sitä on kiitelty ja on hyvä, että siinä on saavutettu laaja konsensus ja se on kunnianhimoinen ohjelma. Huomenna päätöslauselmasta äänestetään, mutta silti on ikävää, että tässä ei viitata äh, ulkomaalaisten äänestysoikeuksiin ja sairaiden maahanmuuttajien asemaan. On tärkeää, että tässä pidettäisiin kiinni kaikista oikeuksista myös perheistä ja perheessä, perheestä laajassa mittakaavassa. Tässä tulisi myös pitää kiinni siitä, että alaikäisiä turvapaikanhakijoita ei palautettaisi yksin. Tässä pitäisi ottaa huomioon neljä haastetta. Meidän tulee parantaa realistisesti tilannetta ja Euroopan parlamenttia tulee vahvistaa. On hyvä, että päätäntävaltamme vahvistuu. Meidän tulee tehdä enemmän yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja välittää tietoa Tukholman ohjelmasta myös kansalaisille ja erityisesti Euroopan nuorisolle. On tärkeää, että tämä asia nyt hyväksytään ja täytäntöön pannaan mahdollisimman nopeasti. Tällä tavoin saimme päätöksen äh, puheenvuorot äh, ilman äh, puhujalistaa. Olen pahoillani siitä, että kymmenen puheenvuoroa pyytänyt henkilö ei nyt saanut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa, mutta meidän on toimittava työjärjestyksen mukaisesti. Annan nyt vastauspuheenvuoron kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ministerille rova Beatrice Aska neuvostosta. Olkaa hyvä puheenvuoron teillä. Kiitos herra puhemies ja kiitos kaikista näkemyksistänne. Ikävä, että kaikki eivät saaneet puheenvuoroa ja on hienoa, että kaikki olette näin sitoutuneita näiden tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseen. Jotkut sanovat, että ohjelma on kunnianhimoinen ja tämä on todella kätkenyt taakseen myös paljon kovaa työtä ja tämä on ollut hyvin kunnianhimoista. Ja me olemme hyvin käytännönläheisesti lähteneet tekemään tätä työtä, että voisimme aivan konkreettisesti parantaa asioita nimenomaan kansalaisperspektiivistä. Ja kun kuuntelin puheenvuoroja, niin huomasin, että monet teistä ovat samoilla linjoillamme ohjelman pääpiirteistä. Kommentoisin kahta aluetta. Ensiksi, kun kyse on muodollisista kysymyksistä tämän päivän keskustelussa, ilmeni vähän vähän ristiriitaisuuksia siitä, siinä, että jotkut puhuivat Tukholman ohjelmasta, mutta viittasivatkin oikeasti tähän päätöslauselmaan, josta parlamentti pääsee. Eli, eli parlamentin päätöslauselma oli myös tässä keskustelussa esillä. Tämä muodollinen täsmennys tässä tuotakoon esille. No joka tapauksessa jotkut sanoivat keskustelun alussa, että minkä takia me ylipäätään keskustelemme luonnoksesta, jos uusi sellainen on jo olemassa. Minusta Euroopan parlamentti on juuri oikea taho keskustelemaan näistä asioista, koska juuri täällähän asioita viedään eteenpäin ja totta kai luonnokset kehittyvät koko ajan. Perjantaina ja viikonlopun aikana tuli jälleen uusia luonnoksia, mutta puheenjohtajavaltion valtion Nettisivuilla on koko ajan saatavissa tuorein versio, eli ne teistä, jotka haluatte seurata asian etenemistä reaaliajassa, niin katso, seuratkaa meidän nettisivujanne ja sivujamme. Ja tällä tavoin tietysti, ja huomauta myös, että kaikki nämä keskustelut täällä otetaan huomioon aina tuoreimpien versioiden työstämisessä. On tärkeää, että teemme työtä avoimesti ja läpinäkyvästi ja me olemme käyneet näistä asioista paljon keskusteluja ja ne teistä, joilla nyt ei ollut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa täällä, voitte lähettää sähköpostia beatrice.ask.justise.dept.se ja sitten Tobiakselle voitte myös lähettää sähköpostia. Me haluamme kuulla teidän äänenne, me haluamme haluamme työstää näitä asioita avoimesti ja läpinäkyvästi. On hienoa, että teilläkin on päätöslauselma tulossa tästä asiasta. Odotan sitä innolla. Ja on hyvä, että näitä asioita käsitellään monella tasolla, koska tällä tavoin saamme aina uusia nyansseja ja painotuksia tähän työhön. Ja nämäkin tietysti otamme huomioon, kun asiaa viemme eteenpäin. Sitten herra puhemies, tämä muoto asioista, mutta sitten poliittiselle tasolle men, menkäämme. Pari edustajaa otti esille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka kansalaisia kohdellaan joissakin maissa ja kuinka olosuhteet eivät ole aina asianmukaiset. No, tämä on osoitus siitä, että emme luota toistemme oikeudellisiin järjestelmiin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko käskemme kansalaisia pysymään kotimaassa, koska kotimaassa on aina parhaat säännöt. Mutta jos me uskomme, että kansalaiset tulevaisuudessakin liikkuvat vapaasti EUn alueella, niin silloin pitäisi kyllä ryhtyä miettimään, miten voimme parantaa prosessioikeusjärjestelmiä EUssa – ja juuri tähän Tukholman ohjelma tähtää, prosessioikeuksien parantamiseen Euroopassa. Tämä on valtava haaste ja, ja ensimmäinen askel on juuri tämä prosessioikeusjärjestelmien parantaminen, jotta voimme taata sen, että kaikki, jotka joutuvat oikeuden eteen jossain päin Eurooppaa, saavat asianmukaisen kohtelun, saavat käännös- ja tulkkauspalveluita ja niin edelleen. Nämä ovat aivan perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka eivät kuitenkaan toistaiseksi toteudu käytännössä ja nämä täytyy saada nyt läpi. Joku otti esille lahjonnan ja talousrikollisuuden ja on, oli sitä mieltä, että tämä on hyvin lievästi muotoiltu asiakirjassamme. Se, että me mainitsemme Euroopan neuvoston Greco-ohjelman, ei tarkoita sitä, että me hyväksyisimme Grekon alhaisemman kunnianhimon tason, vaan se on vain viitteenä tässä mainittu. Ja totta kai me teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa näissä tärkeissä asioissa, jotta voimme yhteistuumin taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. No sitten Toissijaisuusperiaate tuli esille monessa puheenvuorossa ja minun mielestäni se ehdotus, josta me nyt keskustelemme, sisältää erittäin voimakkaan toissijaisuusperiaatteen korostamisen, että tämän pitää tämän yhteisen Euroopan laajuisen työn täytyy tuoda lisäarvoa. Jos jotkut asiat hoidetaan parhaiten kansallisella tasolla, niin tapahtukoon se kansallisella tasolla, mutta ainoastaan niillä alueilla, joissa voidaan Euroopan laajuisella yhteistyöllä saavuttaa lisäarvoa, niin silloin tehtäköön työtä EUn tasolla. Ainoastaan lisäarvo perustelee sen, että työtä tehtäisiin Euroopan tasolla ja tällöin, ja että siitä todella olisi kansalaisille hyötyä. No sitten integriteetti- ja tietosuojakysymykset. Tämä on tärkeä kysymys. Mario Borgesio muistaakseni mainitsi tämän asian hän oli sitä mieltä, että, että ihmiset ovat hyvin huolissaan tästä näkökulmasta Tukholman ohjelmasta, että on paljon tietokantoja, joihin päästään sitten käsiksi kansainvälisellä tasolla. Tätä pidettiin huolestuttavana ja puhuja sitten vertasi tätä DDRn tilanteeseen tai kommunististen maiden tietokantajärjestelmiin ja, <clears throat> ja ihmisten valvontajärjestelmiin. No, tämä on täysin asiaton viittaus. Ilman tietosuojaa ei ole demokratiaa eikä myöskään ilman kansalaisten perustavanlaatuisia oikeuksia. Kyllähän nämä perustavanlaatuiset asiat otetaan huomioon jo heti kättelyssä. Kun puhumme Tukholman ohjelmasta, niin totta kai me kunnioitamme yksilön oikeuksia ja vapauksia, pidämme huolta tietosuojasta ja kaikin tavoin toimimme demokraattisella tavalla. Tosiasiahan on se, että se informaatiostrategia, jota me vaadimme EUlta, sisältää sen, että tietoa voidaan vaihtaa entistä tehokkaammin, mutta että samalla pidetään kiinni tiukoista säädöksistä, mitä tulee yksilöiden oikeuksiin ja tietosuojakysymyksiin, joten tämä on itsestään selvää, mutta totta kai tätä muotoilua voidaan vähän terävöittää, jotta tästä ei oltaisi huolissaan. Ja sitten joku peräänkuulutti enemmän konkretiaa. No minusta Tukholman ohjelmassa on varsin paljon konkretiaa, mutta nythän tämä vasta alkaa, joten se ilmenee sitten käytännössä. Jotkut edustajat olivat sitä mieltä, että, että aikapaineet ovat kovat, oli vaikea työstää päätöslauselmaa ja niin edelleen. Ja aikapaineet ovat edelleenkin todellisia. Aikaa ei ole hukattavaksi. Ja minä haluaisin, että te edustajat olisitte mukana Tukholman ohjelman täytäntöönpanossa. Se vaatii paljon aikaa ja se aiheuttaa varmasti paljon stressiä ja kiirettä, mutta se myös tuo mukanaan paljon tuloksia ja konkreettisia saavutuksia, jos siinä ollaan mukana. Joten käyttäkää nettiä ja olkaa meihin yhteydessä ihan lähipäivinä tämän asian tiimoilta. Kiitokset äh, arvon ministerille äh, tästä vastauspuheenvuorosta ja annan vielä äh, <clears throat> niin ikään neuvoston nimissä puheenvuoron ministeri Tobias Billströmille. Olkaa hyvä. Tack så mycket, herr talman. Kiitos, herra puhemies. Hyvät euroedustajat, ja minä olen täysin samaa mieltä ministeri Askin kanssa siitä, mitä tulee tähän Tukloma-ohjelmaan ja sen kattavuuteen ja ominaispiirteisiin. Ja kiitän minäkin tämän päivän hyvästä keskustelusta. Aluksi haluaisin kiittää asianosaisten valiokuntien puheenjohtajia. Olemme tehneet valiokuntien kanssa erittäin hyvää yhteistyötä ja tämä osoittaa, kuinka sitoutuneet, sitoutuneita euroedustajat ovat tähän työhön. Tästä voimme olla ylpeitä. Haluaisin korostaa yhteistyön merkitystä kaikilla merkittävillä aloilla Tukholman ohjelman yhteydessä. Tässähän joku viittasi jopa yhtenäismarkkinoihin, että tämä ohjelma olisi laajuudeltaan yhtenäismarkkinoihin verrattavissa. Ei tämä niin kaukaa haettu vertaus ollut. Ja mitä tulee asioiden poliittiseen painoarvoon, niin nämähän ovat olleet hyvin painavia keskustelun aiheita viime vuosina. Suvereniteettia pitää toki kunnioittaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että suvereniteettia jäsenmaissa pitää pitää kunnioittaa, mutta myös suvereniteettia suht EUn ja kolmansien valtioiden välillä. Ja tämä kyllä on otettu huomioon Tukholman ohjelmassa. Kuten johdantopuheenvuorossani sanoin, niin on selvää, että tämä on monimutkainen asia ja kokonaisuus. Ja siinä pitää käydä läpi hyvin laajoja politiikan aloja. Ja, ja suvereniteetti elementti tulee ilmi jokaisessa asiakohdassa. Ja erityisesti suvereniteettikysymykset maahanmuuttoasioissa ovat hyvin keskeisiä ja Frontexia tuleekin tämä, tätä taustaa vasten vahvistaa. Nämä elementit tulivat esille joissakin puheenvuoroissa ja Frontex on todellakin tässä hyvin keskeisessä roolissa. Frontex vastaa jäsenvaltioiden rajavalvonnan koordinaatiosta, mutta Frontexilla ei sinänsä ole mitään erityistä mandaattia eh, Välimeren alueella. Välimeren alueen tilannehan ei ole ensisijaisesti vain EUn asia, vaan se on asia, joka vaatii reagointia monelta taholta. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ja meidän täytyy myös kehitysyhteistyössä ottaa nämä maahanmuuttokysymykset huomioon. On tärkeää korostaa sitä, että kaikki nämä asiat ovat juuri sellaisia asioita, jotka koskettavat Euroopan parlamenttia aivan konkreettisesti nyt, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Joten Euroopan parlamentin vaikutusvalta näissä kysymyksissä vain lisääntyy. Tärkeää on korostaa myös sitä, että jotkut näistä aloista ovat sellaisia, että toimintaa täytyy todella muuttaa. Lainsäädäntöä tulee muuttaa. Jo, ja kun lainsäädäntöä muutetaan, niin tässäkin työssä Euroopan parlamentilla on merkittävä sanansa, sana sanottavana. Ja minä uskon, että tämä vain vahvistaa demokraattista päätäntätapaa ja demokraattista valvontaa tässä asiakokonaisuudessa. Olen samaa mieltä Beatrice Askin kanssa myös siitä, että kaikki teidän näkemyksenne ovat erittäin arvokkaita meille, joten minäkin kehottaisin teitä meilaamaan meille näkemyksiänne. Kiitos. Kiitos. Ja nyt vielä viimeisenä puheenvuorona keskustelun päätteeksi Euroopan komission varapuheenjohtaja komissaari Barro. Keskustelu oli äärimmäisen rikasta ja näin pitkään. Nyt puheenvuoro on teille. Kiitos puhemies. Haluaisin korostaa kolmen valiokunnan tekemän työn laadukkuutta. Oikeusasianvaliokunta, herra Kasini on paikalla. Myöskin kansalaisvapauksien valiokunnan, äh, senkin puheenjohtaja on täällä paikalla, ja myöskin perussopimusvaliokunta. Nämä kaikki kolme valiokuntaa ovat äh, työstäneet äh, kiintoisaa aihetta ja, ja sitä on tukenut myöskin Ruotsin puheenjohtajamaana ja tällä tavoin olemme saaneet lopullisen version Tukholman ohjelmasta. Niin kuin sanottu, sisäinen lisäksi kuitenkaan mitään todellista vapautta liikkua ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole. Johtoajatukset tietenkin on jo toteutettu, mutta kuitenkaan käytännössä kaikki ei vielä toimi. Tämä teksti on aika tasapuolinen. Monet ovat sen työstämiseen osallistuneet, mutta siitä huolimatta on saatu aikaiseksi tasapainoinen teksti. Tässä on puhuttu muun muassa nettirikollisuudesta, terrorismista, järjestäytyneestä rikollisuudesta on aivan ilman muuta selvää, että näissä asioissa Euroopan unionilla on vielä lisäarvoa annettavana. Jos ajatellaan oikeuden aluetta ja kansalaisia – esimerkiksi pareja, jotka ovat eri maista. Myös heillä on oltava oikeus nauttia oikeuksistaan kaikkialla Euroopan unionin alueella. Samoin edistitte menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä, niin kuin Rova Aski juuri totesi, ja tämäkin on yksi keskeisistä seikoista, joita Tukholman ohjelmassa käsitellään. Esimerkiksi Iso-Britannian äh, kansalainen äh, ollessaan Kreikassa, niin hänelle on tattava samat oikeudet kuin mu- muuallakin. Herra Coelho puhui siitä, että Tampereen ajosta on kuljettu pitkä äh, matka No emme voi kuitenkaan puhua siitä, että kyse on jostakin linnakkeesta, erillisestä linnakkeesta. Ei kyllä mielestäni tasa paino myöskin eurooppalaisessa siirtolaispolitiikassa on saatava aikaiseksi, varsinkin jos puhumme säännönmukaisesta laillisesta maahanmuutosta. Usein kuitenkin taustalta löytyy myöskin rikollisia virtauksia – ja, ja se on tästä siis eri asia ja se edellyttää erilaista suhtautumista kuin vaikkapa taas turvapaikanhakijoiden kohteluun. Puhemies, ymmärrän, että aika on kortilla. Niinpä pyrin nyt lyhyesti sanomaan sen verran, mikä äsken ministeri Ask totesikin. Tämä on varsin käytännönläheinen ohjelma. Toivottavasti Espanjan nyt puheenjohtajamaana toteuttaa sitä käytännössä – ja, ja niin kuin sanottu, Euroopan parlamenttihan on nyt kumppanimme lainsäädäntötyössä. Toivon, että yhteistuumin pystymme vahvistamaan oikeuden, turvallisuuden ja vapauden aluetta ja parantamaan Euroopan unionin kansalaisten asemaa. Kiitokset kaikille parlamentin jäsenille myöskin panostuksesta tämä yhteisen asian eteen. Kiitos, señor komissario. Kiitos äh, komissaarille. Me olemme saaneet yhteisen päätöslauselman 2010-2014 vuosille ja sen ovat laatineet, niin kuin sanottu, äsken mainitut kolme valiokuntaa. Äänestys järjestetään huomissa päivänä alkaen kello 12. kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. No niin, haluaisin heti ilmoittaa teille, että käytän äidinkieltäni Unkaria. Nyt kyse on tiedonannosta, jonka aiheena